Aloitetaan kollegat. Onko edustaja Mamikins paikalla? Selvä. Hyvät kollegat, nyt kuuntelemme edustaja Mamikinsin alustuksen. Hän esittelee mietintönsä, joka koskee räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Teillä on puheenvuoro. Edustaja se olkaa hyvä. Miss Chair, dear... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tänään puhumme asetuksesta, jonka aiheena räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattaminen ja käyttö. Tämän osa toista komission turvallisuuspakettia. Ja tästä on puhuttu aikaisemminkin. Komission jäsen King piti esityksen kesäkuussa ja syyskuussa oli varjoesitelijöiden kokous. Räjähteiden lähtöaineita käytetään väärin ja niillä rakennetaan kotona tehtyjä pommeja. Tällaiset itse, tällaisia itse tehtyjä räjähteitä on käytetty monissa terrori-iskuissa Euroopassa viime vuosina. Ja tärkein aineosa oli triaseton triapedoksidi jota on aika helppo tehdä muutamasta perusaineesta. Euroopan parlamentti on ilmaissut huolestuneisuutensa siitä, että näitä lähtöaineita ja aseita on paljon saatavilla esimerkiksi rikollisille ja terroristeille. Meillähän on lokakuulta viime vuodelta päätöslausama, joka liittyy verkkorikollisuuden torjuntaan. Vuoden 2013 asetus ei estä pommien tekoteknologian kehittämistä, mutta tavoitteisiin on osittain päästy. Meillä on kolme erilaista järjestelmää ja oli hyvin vaikea yhdistää niitä sisämarkkinoihin. Joillain jäsenvaltioilla oli hyvin lempeä lähestymistapa, toisissa hyvin tiukka, ja sisämarkkinoilla on lähes mahdotonta jäljittää räjähteiden lähtöaineita jäsenvaltiosta toiseen. Ja tämä on suuri turvallisuusriski, ja asetus myöskin mahdollisti useita poikkeuksia, mitä tulee verkkomyyntiin. Ja merkillistä on, että jos räjähteiden lähtöaineita on saatavana, saatavana netissä, eli meidän täytyy parantaa sääntöjä. Meidän täytyy miettiä tulevaisuutta, ajatella EUn turvallisuutta seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja alkuperäinen asetusehdotus, joka tuli huhtikuussa, oli hyvä teksti, joka kattoi kaikki alat, jotka liittyivät tuottamiseen, jakeluun ja lähtöaineiden käyttöön. Rekisteröinti voitaisiin poistaa kielletyt aineilta. Tässä ehdotuksessa on paremmin määritelty tavalliset käyttäjät ja ammattikäyttäjät, ja näinhän ei ollut aikaisemmassa asetuksessa. Ja tulkintaerot olivat suuret sen suhteen, kukaan ammattimainen käyttäjä sisämarkkinoilla. Ja rikkihappo on siitetty ykkösliitteeseen. Siitä on nyt tullut kielletty aine. Nitrometaanin määrää raja on laskennettu ja sitä on helppo käyttää pommien valmistukseen. Olen tehnyt pari muutosehdotusta, jotta voidaan välttää turvallisuusaukkoja ja jotta asetuksen soveltaminen olisi tehokkaampaa. Vaikka täyskielto on mahdollista jäsenvaltiossa, mutta tilanne on hyvin sirpaloitunut. Meidän täytyy katsoa toimitusketjua ja rajoittaa verkkomyyntiä. Tarkistuksissani olen todennut, että olen lisännyt tiettyjä äh, selvennyksiä lisenssikysymyksiin, mitä tulee vastavuoroisiin lisenssien tunnustamiseen jäsenvaltioissa. Ja kaikkein tärkein asia jota ei ollut komission ehdotuksessa, oli taloudellinen toimija ja sen määritelmä ja sitten välikäsien asema. Eli ne, jotka tarjoavat alustoja ostajille ja myyjille. Ja raportointivelvollisuus epäilyttävästä toiminnasta on hyvin kiireellinen asia – ja tässä on puhuttu 12 tunnista 24 sijaan. Ja 12 tuntia kyllä riittää pommin valmistamiseen. Ja taloudellisilla toimijoilla on velvollisuus kouluttaa henkilöstöään, mitä tulee räjähteiden myyntiin ja niistä raportoimiseen. Ja olen vielä tehnyt pari teknistä muutosta lisenssikysymyksiin, jotta se olisi täsmällisempi ja tehokkaampi väline. Eli näin on tehty tähän mennessä. Ja odottelen sitten hedelmällistä yhteistyötä varjoesittelyiden ja muiden jäsenten kanssa. Haluaisin vielä sanoa, että räjähteiden lähtöaineet on mainittu terrorismin vastaisin valiokunnan mietinnössä. Sen esittelijät olivat Holmeyer ja Stevens. Ja jos teillä on tarkistushertuksia, niin tarkistuksen voi esittää tästä eteenpäin ja voitte ottaa minuun yhteyttä, jos teillä on kysymyksiä tai ehdotuksia. Kiitos. Kiitos oikein paljon edustaja Mamikengessä. Yes, yes, but she wants to take the floor again. Uh, I don't see, uh, and I don't see. En näe varjoesittelijöitä, joten Mrs. Grisberg to take a... Edustaja Grisberg, te saatte puheenvuoron. Merci, euh, Madame la Présidente. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan tietysti varjoesittelijänä onnitella Mamikinssiä kollegaamme. Hän hyvin selvästi juuri selitti omaa työtään, joka liittyy toisaalta johtaa räjähteiden eh, käyttämiseen ja toisaalta kaupallistamiseen, samoin niiden lähtöaineiden käyttämiseen ja kaupallistamiseen. Terrorismin torjunnassahan tämä on tärkeä aihe. Tämä on tärkeä aihe myös terrorismin torjunnan vastaisessa keskustelussa ja haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on halunnut tehdä työtä pikaiseen tahtiin ja tehokkaasti. Tietysti työtä on vielä tehtävänä, mutta tämä on erittäin strateginen tämä ote. Hänen otteensa halutaan muuttaa lainsäädäntöä, joka koskee räjähteiden lähtöaineita. Tässä on kyse aineista, joita käytetään myös terrori-iskuissa noin 40 prosentissa eh, tai jopa yksi kahdesta puolet eh, hyökkäyksistä perustuu siihen, että käytetään näitä lähtöaineita. Tämä on äärimmäisen tärkeä eh, ongelma, vakava ongelma. Tällaisia näitä aineita on saatavissa myös netissä. Eli tämä on erittäin hyvä pohja jatkotyölle. Ja minun ryhmäni on erittäin iloinen tästä teidän ehdotuksestanne ja siitä linjauksesta, jonka olette valinnut. En nyt poraudu tässä yksityiskohtiin tänä aamuna, mutta tarkistukset 6 ja 7, jotka liittyvät artiklaan 7, ähm, sehän liittyy hankintaketjuun. Eli on tärkeää, että kaikki aineet otetaan huomioon, ei ainoastaan lähtöaineita. Tämä on oikein hyvä linjaus. Ja te olette myös viitannut myyntilupiin ja täällä on tarkistus, joka liittyy siihen, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus pyytää lisää koulutusta vaikkapa Sepolista. Eli Tämä on tärkeä seikka, joka liittyy näiden aineiden kaupallistamiseen ja myymiseen. Henkilökohtaisesti ja ryhmäni jäsenten puolesta tulen esittämään muutamia tarkistuksia, ainakin yhden, joka liittyy määritelmien selkeyteen. Ja tehän viittasitte äsken jo tuohon takarajaan. On erittäin tärkeää, että meillä on lyhyt takaraja, täsmällinen ja selkeä, jotta ne yritykset, joita tämä asia koskee, saavat käyttöönsä hyvät välineet ja instrumentit. Jos on kyseessä jonkinlainen epäilyttävä transaktion myyntitapahtuma ja siihen reagoidaan liian myöhään, niin sillähän saattaa olla aika merkittävät vaikutukset, traagisetkin. Muutama viikko sitten Näimme Saksassa esimerkin tällaisesta nopeasta toiminnasta, jonka avulla saatettiin estää hyökkäys, joka olisi saattanut olla hyvinkin fataali. Ja on myös erittäin tärkeää, että on olemassa proseduuri, käytänteet, joilla, joiden avulla voidaan ilmoittaa tällaisista transaktioista. Ja sitten tietysti tiedottaminen ja kouluttaminen ovat tärkeitä asioita. On varmasti monia sellaisia taloudenkin toimijoita, jotka eivät välttämättä vastusta tätä, mutta eivät ole oikein perillä asioista. Eivät tiedä, miten asiat täytyy järjestää, joten tämä tiedottaminen, yritysten tiedot, yrityksille tiedottaminen ja niille henkilöille tiedottaminen, jotka ostavat näitä tuotteita, on erittäin tärkeää. Koska, eihän se helppoa ole, mutta se mahdollistaa sen, että voimme vähentää tämänhetkisiä ongelmia. On tärkeää, että käydään jatkuvaa dialogia niin viranomaisten kuin lainvalvojien kuin jäsenvaltioidenkin välillä ja samoin alan toimijoiden välillä. Näin tässä ihan nopeasti varjoesittelijänä halusin esittää ryhmäni tärkeimmät huomiot ja kiitän teitä vielä kertaalleen. Hyvä esittelijä ja hyvin tekemästäni työstä. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitos oikein paljon, edustaja Grisbeck, joka on siis ALDE-ryhmän varjoesittelijä. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Valerolle vihreiden varjoesittelijänä. Olkaa hyvä. Kiitos paljon. Puhun ruotsia. Voitte ottaa kuulokkeet käyttöön. Olisin samaa mieltä siitä, mitä täällä on jo sanottu. Tämä on hyvin tärkeä mietintä. On tärkeää, että säädellään kemikaaleja ympäristössämme kaikkialla – Tästä on siis hyötyä sekä ympäristöllemme että turvallisuudellemme. Se on hyvä asia. Jotain ongelmia tässä on tietojen keräämisen osalta ja sen osalta, miten kauan pidetään, varastoidaan näitä tietoja. Tässä meillä on vähän kysymysmerkkiä. Voimme tehdä tarkistuksia tuohon osioon. Muuten esittelijä on ihan oikeasuuntaisesti tehnyt tätä työtä, jota voimme tukea. Useista syistä siis kiitos. Kiitos edustaja Valero. Kollegat, meillä on täällä komissio läsnä myös. Annan puheenvuoron on pääosaston varajohtaja Onidille. Teillä on kolme minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja lyhyesti. Eli kiitos esittelijälle, Manikinsille ja myöskin varjoesittelijöille hyvin nopeasta työstä ja hyvästä lopputuloksesta. Esittelijä teki hyvän yhteenvedon ehdotuksesta. Tämä on yksi suurimpia aukkoja, joita vielä on EUn tasolla, kun ajatellaan terrorismin torjuntaa. Ja samalla olemme työstäneet ase kysymyksiä ja meidän täytyy puuttua myöskin räjähteiden lähtöaineisiin. Tämä on tärkeä kysymys, ei pelkästään kokonaisvaltaisessa arviossa, jonka komission jäseni King esitteli teille, vaan kuten sanoitte, se on tärkeä osa valiokunnan työtä. Ja tämä oli näkyvästi esillä valiokunnan mietinnössä. Me tuemme tarkistuksia, joita mietintöön on tehty. Siellä oli monia seikkoja, jotka todella parantavat tekstiä. Ja kiitoksia, että rikkihappo on pidetty tämän tekstin soveltamisalassa. On vaihtoehtoja uimaltaiden puhdistamiselle. Ja kiitoksia, että puhuitte myöskin siitä, että meillä pitäisi olla hyvin nopea menettely, jotta voimme säännöllisesti päivittää luettelua näistä aineista ja pitää kiinni delegoiduista säädöksistä. Me emme voi tehdä uutta lakia joka kerta, kun uusi aine tulee markkinoille tai sellaista löytyy terroristien hallusta – ja kiitoksia, että tuitte myöskin rekisteröinnin lopettamista. Meidän pitää kuitenkin vahvistaa lisensseihin liittyviä ehtoja. Ja yritysten pitää tehdä tarkistuksia ennen näiden aineiden myyntiä. Nämä ovat hyviä kohtia. Ja sitten myöskin transaktioiden rekisteröinti tutkimuksia varten. Näin voidaan vahvistaa lainsäädäntöä ja kiitoksia näistä uusista elementeistä, joita ei ollut tekstissä. Parannettu tiedottamisvelvollisuus ja avoimuus. Tämä koskee myöskin näiden tuotteiden ostajia. Ja lisäksi on keskitytty koulutukseen. Grisbekin tavoin katsomme, että tämä on tärkeä kysymys, joka täytyy ottaa mukaan. Ja kiitos, että myöskin Sepol mainittiin ja tämä työ, jota virastomme pystyy tällä alalla tekemään. Ja sitten verkkomyynnistä. Sekä neuvostossa että parlamentissa halutaan laajentaa tätä. Me nyt tarkastelemme tätä mielenkiinnolla, kun jatkamme keskusteluita – edellyttäen, että tämä on kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukainen, mutta kiitos tästä työstä ja me tuemme teitä täysimittaisesti. Kiitos oikein paljon komission edustaja Nini. Edustaja Mamikens, haluaisitteko käyttää vielä puheenvuoron? Uh, kiitos, pal- More. Kiitos paljon Hyvät kollegat, odotan mielenkiinnolla hedelmäistä yhteistyötä edelleen ja kiittäisin jälleen varjoesittelijöitä kaikista ryhmistä. Kiitos. Kiitos. Nyt siirrymme kohtaan 11 esityslistalla. Tässä käsittelemme EUn tilapäistä matkustusasiakirjaa. En näe esittelijää Kinga Kaalia täällä. Kinga Kaal on esittelijämme, mutta hän ei ole nyt paikalla. Eikä täällä ole ketään hänen tilallaan. Voimmeko siirtää seuraavaan kohtaan? Odotetaan ihan pari minuuttia. Fortunately our reporter arrived. No niin, hienoa, että esittelijämme saapui paikalle. Edustaja Gaal, teillä on puheenvuoro. I'm sorry, Kiitoksia ja anteeksi, hyvä puheenjohtaja. No, nyt olen tässä. Kyse on siis neuvoston direktiivistä että jolla perustetaan perustetaan uusi tilapäinen matka-asiakirja ja sillä kumotaan aiempi päätös 96403. 440. Eli kyse on siis tosiaankin direktiivistä, jossa parlamentilla on vain ja, äh, Nyt kun olen varjoesittelijöiden kanssa tästä keskustellut, niin me olemme siis tosiaankin oikeus, oikeudelliseltakin yksiköltä pyytäneet neuvoa. He sanovat, että tämä on ihan oikea oikeusperuste, jota tässä on käytetty. Tässä on kyse siis tilapäisestä matkaasiakirjasta, joka on mahdollista saada ilman, että jo ei tarvitse mennä paikalliseen lähetystöön. Eli silloin kun henkilöltä on joko varastettu tai matka-asiakirja tai mm, se on muuten hävinnyt, niin tällainen henkilö on pulassa. Hän ei välttämättä ole voinut saada uutta matka-asiakirjaa nopeasti omasta lähetystöstään, mutta nyt tässä uudessa ehdotuksessa tällainen matka-asiakirja on mahdollista saada hyvin nopeasti. Alkuperäinen teksti juontuu vuodesta 1996 ja tämä uuden muotoinen hätäasiakirja, siis aiempi hätäasiakirja tai tilapäinen asiakirja ei ota välttämättä huomioon tiettyjä turvallisuuteen liittyviä seikkoja, kuten petoksiin tai väärentämiseen. Ja siksi tietyt jäsenvaltiot eivät enää halua antaa näitä matka-asiakirjoja, koska ne eivät ole riittävän turvallisia. Ja tämä vuoden 1996 päätös, se täytyy myös saattaa samalla linjoilla vuoden 2015 konsulaarisuojaa koskevan päätöksen kanssa. Eli parlamentin vuoden 2017 kansalaisuuskertomuksessa pyydettiin, että komissio ottaisi huomioon tämän asian ja nyt saataisiin uusi matka-asiakirjaehdotus. Ja niinpä komissio tämän uuden ehdotuksen myötä tuo tämän olemassa olevan päätöksen samoille linjoille konsulaarisuojaa, konsulisuojaa koskevan asiakirjan kanssa. Ja tässä mahdollistaa myös se, että voidaan torjua petoksia, väärennöksiä, matka-asiakirjojen väärinkäytöksiä. Ja tämä on erittäin tärkeä asiassa. Tämä on tärkeä asia kansalaisten kannalta. Eli he voivat saada apua äh, lähetystöiltä ja konsulaateilta ja olisi oikein hyvä, jos neuvosto mitä pikimmiten hyväksyisi tämän ehdotuksen ilman muutoksia. Tämä on erinomainen viesti Euroopan kansalaisillekin, eli että he todella hyötyvät tästä aikataulusta. Tarkistusten jättöaika on 25. lokakuuta. Ja mahdollisia tarkistuksia ehkä 5. marraskuuta sitten käsitellään. Joo. Mrs. Kiitos edustaja Gaal. Nyt Edustaja Chinichi, SED-ryhmän varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää Gallia, joka on esittänyt No niin, nyt kuuluuko nyt paremmin? Niin, suoka anteeksi. Eli haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja esittelijää Gallia tämän mietityönnöksen esittelystä liittyen väliaikaisiin matkustusasiakirjoihin. Kuten esittely jo totosi, tämä on tärkeä teksti ja on ihan hyvä, että tätä asiaa nyt päivitetään. Näin voidaan suojella Euroopan kansalaisia, jotka ovat vaikeissa tilanteissa ulkomailla ja näin heidät voidaan sitten palauttaa turvallisesti kotimaahan. Tämä jo tuli esille, mutta Tällä tavalla voidaan taata kansalaisten perusoikeudet, kun ajatellaan diplomaattista ja konsulaattitukea, kuten on todettu kohdassa 47. Tämä on yksi osa Euroopan kansalaisuutta ja jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta. Tällä hetkellä, tai tämä koskee siis tilanteita, joissa kansalaiset ovat hankalissa tilanteissa. Väliaikaisen matkustusasiakirjan oikeusperustan muuttaminen on tarpeen, jotta voidaan ottaa huomioon uudet turvallisuuspiirteet ja näin voidaan väärin, vähentää väärentämisriskiä ja samalla voidaan torjua mahdollisia väärennettyjen matkustusasiakirjojen käyttöä korkeammat turvallisuusstandardit, kuten esittelikin totesi, niiden avulla voidaan lisätä tämän hyväksyttävyyttä kolmansissa maissa. Ja tällä tavalla voidaan vähentää kustannuksia niiden kansalaisten osalta, jotka ovat hätätilanteessa. Eli olen esittelijän kanssa hyvin pitkälti samaa mieltä ja me tuemme tätä ehdotusta. Ja tällä tavalla voidaan uudistaa matkustusasiakirjoihin liittyviä sääntöjä. Eli kiitos. Thank you, and Mr. Pre- Kiitos. Alden edustaja Pre, olkaa hyvä. Uh, merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun ryhmäni ja minä itse olemme sitä mieltä, että tämä ehdotus on erinomainen kolmestakin syystä. Ensinnäkin siitä, että tämä ehdotus on todellakin kansalaisten etujen mukainen ehdotus, koska se mahdollistaa sen, että kun kansalainen on kolmannessa maassa eikä maassa ole hänen omaa lähetystöään, jos hänen passinsa on varastettu tai tuhoutunut tai jollain tavalla hävinnyt, niin hän voi kääntyä minkä tahansa muun EUn konsulaatin puoleen ja saada matka-asiakirjaan, e, joka on täysin turvallinen. Eli kansalaisten etu. Kaksi. Kun kansalainen voi saada tällaisen tilapäisen matkaasiakirjan miltä tahansa muulta konsulaatilta, niin se lisää tätä eurooppalaisen solidaarisuuden ulottuvuutta mikä on hyvä asia. Ja kolmas syy. Tämä ehdotus sisältää myös päivityksen eh, tämän asiakirjan laatimiseen. Ai on otettu huomioon viimeisimmät konsulisuojaan liittyvät seikat ja on myös parannettu itse matka-asiakirjan turvallisuutta. Eli tämä aiemman säännön mukainen asiakirja oli helpompi väärentää. Eli tämä uusi ehdotus parantaa turvallisuutta. Ja näiden kolmen seikan perusteella voimme todeta, että olemme täysin samaa mieltä esittelijän Kinka Kallin kanssa ja toivottavasti tämä ehdotus hyväksytään muutoksitta. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Valera. Kiitos paljon. Kun puhuu puolestaan viimeisenä, niin kaikki on jo sanottu. Joten minun ei tarvitse muuta kuin tukea aikaisemmin sanottua täällä. Haluaisin kuitenkin painottaa sitä, että tämä on todella hyvä asia juuri kansalaisten mielestä. Ja näin voidaan myös lisätä jäsenvaltioiden keskistä solidarisuutta tai pakottaa jopa jäsenvaltiot solidarisuuteen, näin voitaisiin sanoa. Me emme mitenkään vastusta tätä ehdotusta, joka on mielestäni oikein hyvä. Emmekä aio tehdä mitään tarkistuksia tai mitään, vaan aiomme tukea ehdotusta sellaisenaan. Kiitos. Selvä. Lopuksi antaisin puheenvuoron Euroopan komission edustaja Monika Moshammerille tai Jan Stallerille Home pääosastolta. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitos ihan lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä. Tämä on tärkeä väline Euroopan kansalaisille, joilla on hätätilanteita ulkomailla – Matkustusasiakirjojen antaminen edustaa 60 prosenttia tapauksista, joissa kansalaiset etsivät tukea ulkomailla. Eli tämä on merkittävä väline ja näin EU-kansalaisten elämä on helpompaa ja toisaalta tällä tavalla voidaan varmistaa myöskin riittävä turvallisuus. Eli kiitos tuestanne. Thank you and... Kiitos. Edustaja Kaal, teillä on puheenvuoro. Yhteyttä varten. For, for the support. Olen kiitollinen saamastani tuesta varjoesittelijöiltä. On hienoa, että voimme edetä nopeasti. Tämä osoittaa, että tämä asia on tärkeä myös kansalaisille. Eli olen erittäin kiitollinen ja kiitän teitä kaikkia. Thank you. Kiitos. Haluaisin muistuttaa, että määräaika tarkistusten jättämiselle on 5. marraskuuta. Siinä oli muutos, siis marraskuun viides päivä on määräaika tarkistusten jättämiselle. Edustajakaa teidän äänestyskorttinen vielä. Sitten siirrymme eteenpäin kohtaan numero 12. Hyvät kollegat, osana integroitua rajahallintarahastoa komissio on ehdottanut aivan uutta rahoitusvälinettä tullitarkastuslaitteiden rahoitusvälineenä. Libe antaa lausuntonsa ja meillä on valmistelijana edustaja Lennars. Tervetuloa. Tänään käsittelemme lausuntoluonnosta esityslistamme mukaisesti ja haluaisin muistuttaa siitä, että IMK on vastuuvaliokunta ja koordinaattorit ovat päättäneet tiukan aikataulun takia, että käytämme ainoastaan englannin kieltä, kun käsittelemme tätä aihetta. Edustaja Lennars, teillä on puheenvuoro. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Uh, well. No, kaksi minuuttia on aika vähän. No, mutta kiitos. Me puhuimme tästä jo silloin, kun komissio esitteli valiokunnassa ehdotuksensa, mutta silloinkaan ei ollut paljon aikaa. Mutta tämä nyt ei ole mikään kauhean monimutkainen asia. Tämä on uusi rahoitusväline, jonka kautta voidaan turvata ulkorajoja. Meidän täytyy varmistaa, että tiedämme, että me rikolliset tietävät, missä heikot kohdat ovat, ja he käyttävät niitä häikäilemättä hyväkseen. Eli tämä on hyvä aloite, ja ehdottomasti tuen tämän rahoitusvälineen perustamista. Pari huomiota tästä mietinnöstä. Kuten ihan oikein sanoitte, tämä on osa integroitua rajahallintopakettia, eli tässä annetaan rahoitustukea rajavalvontaan ja viisumikysymyksiin. Ja tavoitteet ovat samat, mutta niissä on tiettyjä erillisiäkin tavoitteita. Ja parlamentti on hiukan huolissaan näiden rahastojen käytöstä. Meidän täytyy varmistaa, etteivät rahastot ole päällekkäin kun ajatellaan niiden tavoitteita. Eli tarkistuksissani olen pyrkinyt tekemään tämän jaottelun selvemmäksi. Sitten rajahallintokysymyksiä kehitellään tällä hetkellä. Esimerkiksi ollaan uudistamassa rannikko- ja rajavartiostoa. Ja olen pyrkinyt varmistamaan, että rahoitusväline edistää eri virastojen ja rajavartijoiden välistä yhteistyötä ja myöskin koordinointia tulee vahvistaa silloin, kun päätetään, mitä laitteita hankitaan, ja näin voidaan maksimoida eurooppalainen lisäarvo rajavalvonnan alalla. Lisäksi artiklan 6.4 pohjalta voidaan käyttää tullilaitteistoa meidän täytyy hiukan vahvistaa tekstiä tältä osin, jotta siitä tulee selkeämpi. Eli tässä nyt oli paras, mihin pystyin niin kahdessa ja puolessa minuutissa. Kiitos. Selvä. Valitettavasti en näe tällä kertaa varjoesittelijöitä. Eikä kukaan halua käyttää puheenvuoroja. To vote on this, uh... yep. No jos varjoesittelijöitä ei ole paikalla, niin voisimme suoraan äänestää tästä. Yeah, then, uh, I, I... Niin, antaisin puheenvuoron Ari Välilälle tai muille komission edustajille, jos haluatte käyttää puheenvuoron. I'll be very brief. Uh... Puhun lyhyesti. Kiitoksia kovasti tästä lausunnosta. Arvostamme sitä. Olemme iloisia siitä tuesta, jota osoitatte ohjelmaamme kohtaan. Ei muuta kommentteja oikeastaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Kiitos teille Näin. Saimme päätöksen tämän esityslistan kohdan. Edustaja Lennart, teidän ei tarvitse ehkä tehdä yhteenvetoa tämän keskustelun jälkeen. Ongelmana on, että emme näe seuraavan esityslistan kohdan esittelijää. Pari minuutin tauko. Okay. Dear colleagues. No niin, hyvät kollegat. Yhteisten säännösten asetus on tärkeä MFF-asia komission ehdotuksena. Siinä on yhteiset rahoitussäännöt, jotka koskevat AMIFia, ISF ja uutta IBM-rahastoa. Komissio ehdottaa yksinkertaistamista ja lisäjoustoa josta voisi olla etua lopputuen saajille ja hallinnoiville viranomaisille jäsenvaltioissa. Haluaisin muistuttaa sitä, että aluekehitysvaliokunnan vastuuvaliokunnan kiireen takia käytämme englannin kieltä ainoastaan tämän asian käsittelystä. Nyt annan edustaja Zehovskille puheenvuoron. Hän voi esitellä tässä lausuntonsa. Olkaa hyvä. To the Czech language. Kiitos puhunut tsekkiä, koska se on niin kaunis ja perinteikäs kieli. Eli komission ehdotus on ihan hyväksyttävissä. Olemme tehneet pienen joukon tarkistuksia ja olemme keskittyneet kolmeen alaan. Me haluamme, että meillä on yhdenmukaiset säännöt ja haluamme harmonisoida rahastojen käyttöä kaikkialla. Tästä asiasta on täällä jo keskusteltu ja olemme löytäneet konsensuksen kaikkien poliittisten ryhmien välillä. Meidän pitää myöskin luoda enemmän synergiaa eri rahoitusvälineiden välillä, jotta edunsaajat voivat saada tukea useammista rahastoista. Tästäkin parlamentin jäsenet ovat kommentoineet useaan otteeseen, mutta tähän liittyy kuitenkin riskejä. Ja budjettivaliokunnan jäsenenä olen nähnyt tämän, eli riskinä on kaksoisrahoitus. Eli sääntöjen joustavuutta saatetaan käyttää käyttää väärin, ja tähän asiaan pitää puuttua tässä tekstissä. Tärkeintä on, että asetus on mahdollisimman yksinkertainen ja helposti kaikkien käytettävissä. Meillä pitää myöskin olla ulkojen valvontamekanismi, koska jäsenvaltioiden tiettyyn määräaikaan mennessä joutuvat laatimaan suunnitelman – joka on sitten myöhemmin hyväksyttävä. Kyse on arvioinnista, jossa annetaan tietoja siitä, onko varoja käytetty voimassa olevien sääntöjen mukaan ja tehokkaalla tavalla. Tämäkin on tärkeää ja se liittyy työhön, jota me olemme tehneet viimeisen neljän vuoden aikana. Kiitos. Eh, Kiitos. Edustaja Dalion Vadi varjoesittelijä, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ennen kaikkea kiittää esittelijää. Hän voi käyttää kannista kieltään. Minä valitettavasti en voi käyttää omaani, mutta haluaisin kuitenkin kiittää työstä, jota esittelijä tekee. Minä tuen hänen ponnisteluitaan. On tärkeää, että nämä tärkeät asiat nähdään yhteisten säännösten asetuksessa. Turvapaikkarahaston esittelijänä haluaisin muuttaa otsikkoa ja soveltamisalaa, jotta voidaan vahvistaa integroimisulottuvuutta. Ja tässä – Mielessä pidän edustaja Jovskin muutosta hyvänä, että muutetaan otsikkoa niin, että otetaan tämäkin rahasto huomioon. Se on myönteinen askel. Yhtä myönteistä on se, että viitataan perusoikeuskirjaan. Sitä tulisi kunnioittaa kaikissa EUn toimielimissä ja samoin – kansallisten viranomaisten kuin EUn lainsäädäntöä täytäntöönpanon ja tämä nähdään varmasti siirtolaisia turvapaikkarahto mietinnössäni. Tulevissa rahoituskehyksissä komissio on ehdottanut varojen jakoon lisää joustavuutta, vaikka se on myönteinen seikka, jotta voidaan ottaa huomioon ne realiteetit paikan päällä – Tarvittaisiin kuitenkin jäsenvaltioiden puolelta avoimuutta, valvontaa, raportointia kansallisten ohjelmien osalta. Tätä ulottuvuutta pitäisi mielestäni vahvistaa. Ja lopuksi haluaisin ottaa esiin aiheen vielä, jota voidaan ehkä pohtia lähiviikkojen ja kuukausien aikana. Delegoidut säädökset kansallisten ohjelmien osalta. Pitäisikö nämäkin ehkä ottaa mukaan? Ehkä esittelijällä on kanta nyt tai joskus lähiviikkojen aikana. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Nyt haluaisin kysyä, onko komissiolla puheenvuoropyyntö? Oli välillä Andrea Teftedaria tai Silvia Facinello. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. I'm actually none of... Kiitoksia. Minä en ole kumpikaan noista henkilöistä, mutta voisin silti käyttää puheenvuoron komission nimissä. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää tästä tehdystä työstä ja rakentavasta lähestymistavasta lausunnossa. Komissio on pyrkinyt harmonisoimaan lähestymistapoja, kun meillä on yhteisen hallinnon rahastoja, jotta voidaan noudattaa samoja sääntöjä näiden rahastovälineiden osalta ja voidaan helpottaa näin jäsenvaltioiden, viranomaisten ja edunsaajien elämää. Ja siihen olemme pyrkineet näillä uusilla säännöillä. Tästä huolimatta meille aina kelpaa lisäapu ja haluaisin kiittää valmistelijaa siitä, että hän on pyrkinyt yksinkertaistamaan tekstiä. Monet tarkistukset selventävät, mitä olemme pyrkineet sanomaan. Ja hän on lisännyt myöskin elementtejä liittyen näihin kolmeen erityisrahastoon. Hän on ottanut esille tiettyjä erityispiirteitä näistä rahoitusvälineistä. No sitten pari kohtaa vielä, ja voisin selittää vähän komission toimintaa. Eli lyhyesti tämä turvapaikka ja maahanmuuttorahasto. Tämä nimenmuutos johtuu ihan yksinkertaistamisesta. Eli maahanmuutto kattaa jo kotouttamisen ja maahanmuuttopolitiikan. En nyt sanoisi, että tässä vain halutaan lyhentää sanamäärää asetuksessa, mutta yksinkertaistaminen ja yksityiskohtien vähentäminen oli yksi asioista, joita pohdittiin. No sitten valmistelija sitten paria muutosta liittyen siihen, miten komissio kommentoi jäsenvaltioiden alueellisia ohjelmia. Ja sanamuoto, jonka laademme, oli valittu hyvin huolellisesti. Halusimme rajoittaa vaadittujen komission päätösten määrää prosessin aikana. Voin selittää tästä kyllä sitä kahdenvälisesti hiukan pidempään. Ja huomasimme, että tällä hetkellä yksi seuraamus oli se, että sanamuoto johti siihen, että komission oli pakko hyväksyä muodollinen päätös aina kun se teki huomioita ohjelmasta. Eli tällä tavalla sitten tuli kaksinkertainen määrä päätöksiä joka kerta. Ja vuoden 2020 jälkeen pyrimme siihen, että ei tarvita muodollisia päätöksiä näistä havaineista. Ja näin voidaan sitten vauhdittaa hyväksymistä ja se oli yksi prioriteettejamme. Myöskin on ehdotettu muutoksia komission määräaikoihin. Tässä perusteena on se, että olemme katsoneet vähän, mitä on opittu tältä kaudelta, ja olemme panneet merkille, että tällä hetkellä määräajat ovat liian lyhyitä. Eli yritämme antaa itsellemme enemmän aikaa, se on totta, mutta se on tarpeellista aikaa, jotta pystymme kunnolla analysoimaan hankkeita ja olemaan yhteydessä jäsenvaltioihin ja saamaan ne päätökseen. Ja lopuksi vielä yksi tarkistus. Eli nämä lippulaivahankkeiden käyttöönotto. Ajattelin nyt erityisesti tiettyjä rahastoja tässä. Olemme panneet tämän merkille ja tämähän liittyy viestintään ja näkyvyyteen, joka on hyvin tärkeää. Pieni huolenaihe tässä oli se, että tämä käsite ei ole esillä muualla asetuksessa, ja se pitäisi ehkä yhdistää jonkinlaiseen määritelmään, jotta voidaan selittää jäsenvaltioille, miten tämä toimisi ja mitä tehtäviä tähän liittyisi. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja edustaja Zahovski lyhyt yhteenveto, jos haluatte. Miriam for... Kiitoksia kovasti Miriam kommenteistasi Otan vaarin niistä. Ja varmasti tulemme tekemään hyvää yhteistyötä, löydämme hyviä kompromisseja tässä asiassa. Ja minä tuen kaikkea tällä kuultua. Ja komissiollekin todellakin sanon, että kiitoksia kovasti, olen yhtä mieltä kanssanne. Ja Haluaisin heti kättelyssä sanoa, että teidän ehdotuksenne oli oikein hyvä, mutta puhuisin tästä ehdotuksesta vielä enemmän yksityiskohtaisestikin, koska täällä on tiettyjä sellaisia seikkoja, jotka meille eivät ole vielä selkeitä. Olisi varmasti hyödyllistä tavata yhdessä – niin että voisimme yhdessä vähän yksinkertaistaa tätä tekstiä niin, että se on täysin selvä kaikille jäsenvaltioille, eikä sinne jää mitään ää, ähm, väärinymmärryksen sijaa ennen kuin ohjelma aletaan täytäntöönpanna. Eli haluaisin avointa dialogia ja ihan varmasti yhdessä löydämme hyvät johtopäätökset jotka ovat hyödyksi meille kaikille ja koko EUlle. Uh, Okei. Okay, uh... Kiitos, selvä. Meillä on 10 minuuttia aikaa ennen kuin siirrymme kohtaan 14. because as I understand, aha, yes, sorry, sorry. Ajanteeksi. Määräaika tarkistusten jättämiselle lokakuun 24. päivä. Lokakuun 24. päivä siis, ja lausunto hyväksytään 21. päivä marraskuuta 24. päivä lokakuuta kello 18 on määräaika tarkistusten jättämiselle. Selvä. Nyt meillä on 10 minuutin tauko koska lähdemme käsittelemään kohtaa 14 kello 11.30. Sorry that I